Good afternoon, uh, everybody. Um, well... Hyvää iltapäivää. Tervetuloa kokoukseemme. Luulenpa, että tämä on viimeinen kokouksemme ennen joulua. Pascal, vielä tämä kokous on istuttava läpi. Tervetuloa. Minulla on muutamia ilmoituksia näin alkuun koskien esityslistaa. Tämä liittyy äänestysjärjestykseen. Se on käännetty ympäri esittelyiden pyynnöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että 11 koskien yhteistyötä kuljetusalalla on ensimmäisenä ja yhdeksän koskien suhteellisuustestiä on toisena. Ja sitten lisäksi äänestämme mandaattista kolmikantaneuvotteluihin. Ja sitten seitsemän tämä ilmoitusasia vaan kolmosesta äänestämme. Ja sitten maarajoitus ja ammatilliset palvelut asiat. Mikäli huomioita ei ole, esityslista katsotaan hyväksytyksi. Kuten tiedätte, tämä kokous välitetään myös verkkoon ja kaikki asiakirjat löytyvät sähköisessä muodossa verkosta. Uutiskirja 87 on myös saatavillanne. Bosika Matic lähtee IMKO-sihteeristöstä tammikuussa, koska hän siirtyy Envi-valiokunnan sihteeristöön. Bosika, kiitos kaikesta työstä, jota teit valiokuntamme hyväksi. Minulla oli myös ilo työskennellä kanssasi kanssa vaikean asian suhteen, ja kanssa, joka siis oli tämä parempi sääntely. Kiitos oikein paljon kaikesta työstäsi ja lykkyä pyttyyn envivaliokuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt voimme siirtyä käsittelemään kolmikantaneuvotteluja ja tyyppihyväksyntä asia. Ja Dan Dalton, ole hyvä kerro meille, mikä on tilanne. Um, Kiitos puheenjohtaja. Niin, hyvin on edistytty e- ensimmäisessä kolmessa kolmikantaneuvotteluissa, mikä on myönteistä, mutta nyt päästään itse asiaan. Ja olemme nyt lähellä, niin voitaneen sanoa, eli että voidaan sopia useimmista vaikeista poliittisista kysymyksistä, kun viimeiset trilogit äh, lähestyvät loppua, mutta toivottavasti on ollut aika paineita ei ole päästy loppuun, joten tarvitaan neljännet trilogit tälle viikolle. Nyt ollaan tosiaankin pääsemässä viimeisiin avainkysymyksiin, kaikkein hankalimpiin kysymyksiin kaikille. Mutta periaate, joka meillä on ollut, on, että pitää olla lopullinen sopimus tällaisesta markkinavalvontajärjestelmästä auton osalta, joka on vahva ja paljon vahvempi kuin nykyjärjestelmä, joka tekee sitä työtä, jota me kaikki haluamme, joka on se, että voidaan luottavasti sanoa, että nyt on järjestelmä, joka estää tilanteen, kuten tämä Volkswagen-skandaali, joka oli. Ei ole vielä ihan päästy sinne maaliin asti, mutta kaikki osapuolet ovat kuitenkin tulleet vastaan alkuperäistä kannosta, mutta ei olla vielä ihan perillä. Mutta toivon, että neljäsissä trilogeissa, jotka järjestetään keskiviikkona, voidaan päästä näistä viimeistä ongelmista yli ja saada sopuaikaan. Näin siis toivon ja toivomme. Laanipuolella tähän asti on toimittu hyvin saatu avain käsitteitä mukaan, mutta kuten sanoin, ollaan nyt ihan lähes maaliviivoilla. En voi sanoa siitä julkisesti niin kovinkaan paljon tässä vaiheessa. Ehkäpä osa kollegoista haluaa sanoa tästä jotain, mutta olemme lähellä sopimusta, mutta ei ihan vielä. Thank you very much, Dana. Kiitos paljon, Dana. Ja paljon onnea näihin neuvotteluihin. Pidä kannastamme kiinni. Onko muita, jotka haluavat puhua tästä? Mikäli ei ole, voimme siirtyä käsittelemään katsausta tulevaan kolmikantaneuvotteluun rajat ylittävät pakettilähetykset. Ja Borsan on meillä esittelijä, jos voisit kertoa meille tilanteesta. Kiitokset puheenjohtaja. Parhaat kollegat, aivan ensin haluan kiittää kollegaa Lucy Andersonia Hän on kolmikantaneuvotteluja johtanut rautaisen ammattimaisesti. Meillä on ollut kaksi teknistä kokousta ja yksi kolmikantaneuvottelu. Seuraava tekninen kokous järjestetään perjantaina ja seuraava kolmikantaneuvottelu Strasburgissa keskiviikkona. Varjoesit esittelijöiden kokous luonnollisesti järjestetään ennen kolmikantaneuvottelua ja neuvosto haluaisi hoitaa asian päätökseen ennen puheenjohtajakauden vaihtumista, puheenjohtajavaltion vaihtumista, mutta tämä tietenkin sitten riippuu neuvottelujen etenemisestä. Niin kuin odotettua, artiklasta 5 käydään eniten kädenvääntöä. Lähestymistavoissa on iso ero, vaikka tavoite tavallaan onkin sama. Neuvosto haluaa niin kutsutun ennalta arvio suodattimen, kun meidän kantamme taas äh, on äh, luopua äh, liian korkeista tariffeista ja tässä todella kyse on näistä lopullisista maksuista. Ne ovat neuvostolle hyvin tärkeä kysymys ja meillähän on ollut IMKON hyvin tiukka kanta alusta alkaen ja luonnollisesti tästä terminal rates-kysymyksestä pidämme kannastamme kiinni ja yritän sitä ajaa. Samoin sitten kuluttajille tiedottaminen neuvosto on sitä mieltä, että lisäarvoa ei tule tästä artiklasta, koska asia hoidetaan jo kuluttajadirektiivissä. IMKO kuitenkin tukee tekstiä. Ei mielestämme kannata luoda uutta lainsäädäntöä, jos ollaan tai pelätään ikään kuin uusien elementtien lisäämistä lainsäädäntöön. Ja tällä hetkellä mitä muihin artikloihin tulee. Tässä on tiettyjä käytännön seikkoja, kuten alihankkijoiden informointi, tiedottaminen ja niin edelleen. Meillä on kompromissiluonnoksia, joita on toimitettu eteenpäin ja toivon, että sopimus saadaan aikaan mitä pikimmin. Kiitos paljon. Kiitos paljon tilanteen päivittämisestä. Onko jäseniä, jotka haluavat tästä aiheesta puhua? Mikäli ei, niin siirrymme kos puhumaan äh, puhumaan äh, puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta, koska Rosatuun on myöhässä. Ja nyt minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi kenties kaikkein kallisarvoisimmat vieraat, joita tässä valikunnassa on. Minun nimittäin ovat lapseni. Heillä on vapaa päivä koulusta, niin toivotan heidät tervetulleeksi. Kiitoksia. Onpas hauska tilanne. He ovat suurimmat arvostelijani, joten nyt tässä on todellakin ponnisteltava. Lausunto, luonnos. Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta. 228 tarkistusta esitettiin ja useammasta vielä äänestetään, mikäli lasketaan nämä mietinnön tarkistukset. ITRE on vastaava valiokunta, mutta myös AFET ja SEDE ovat mukana säännön 54 mukaisesti. Minä haluaisin esittelijänä lausua tästä. Puhun hollantia. Käsittelemme nyt siis tarkistuksia. Niin kuin jo on ilmoitettukin tai kerroin, 227 tarkistusta kaiken kaikkiaan ja Kyse on siis lausunnosta, mutta osoittaa, että kuinka tärkeänä asiaa pidetään. ensi viikolla Strasbourgissa ensimmäistä kertaa sitten kokoonnumme varjoesittelijöiden kanssa ja viikon lopulla varjoesittelijät saavat ensimmäiset kompromissiehdotukseni kompromisseja on tehtävä joistain hyvin keskeisistä seikoista. Ensimmäinen valiokunta keskustelu teki aika selväksi nämä asiat, mitkä ovat niitä kaikkein tärkeimpiä. Ennen kaikkea kaikki varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että meidän on tehostettava puolustusteollisuutta niin, että Euroopan eurooppalaista politiikkaa ja kansallista politiikkaa voitaisiin äh, johdonmukaistaa. Luonnollisesti kyse on tietenkin jäsenvaltioiden toimivallasta, mutta tarvittaisiin eurooppalaista puolustusteollisuutta ja sitten tietenkin täytyy sopia myös osallistuvien maiden Äh, lukumäärästä ja myös mahdollisuudesta kolmansien maiden yritysten voida osallistua ohjelmaan. Tähän on sekä puolustajia että vastustajia ja minä katsoisin, että että Ehm, yhteistyötä voidaan muotoilla NATOn puitteissa, mutta tietenkin sitten pohtia myös äh, kolmansien maiden teollisuuden vaikutusta täällä EU-alueella. No niin, Joissain tarkistuksissa pyydetään olemassa olevien ohjelmien varmistamista ja sitä, että äh, yksin omaan talousarvio marginaalia käytettäisiin tässä hyödyksi. Sitten tietenkin myös korostetaan hankkeita, jotka ovat tällä tavalla dualistisia, että niissä on myös siviilikäyttömahdollisuus ja sotilaskäyttömahdollisuus ja sitten tietenkin mitä raportointiin tulee, niin mehän voisimme velvoittaa raportoinnin komissiolle säännöllisesti ja sitten tietenkin sitä kautta myös Euroopan parlamentille. Nämä eivät suinkaan kata nämä mainintani kaikkia tarkistuksia, joita on jätetty, mutta suuret linjat kyllä, mutta nyt minä sitten tosiaan niin kuin sanoin, käärin hihat ja tulen esittelemään tarkistuksia viikon loppuun mennessä. Nyt voisin antaa puheenvuoron varjoesittelijöille, EPPn varjoesittelijä on edustaja Lopesis Turis, mutta näyttää siltä, että Andreas puhuu hänen puolestaan. Kiitos puheenjohtaja, pyysi minua tekemään niin ja minä olen sama ongelma kuin sinulla lasteni kanssa ja kun olen valiokunnassa, niin ensin pitää kiittää loistavasta työstä, jota teit tässä mietinnössä. Sen takia lapsi voi olla hyvin ylpeitä äidistään. Varstelemme Lopes, siis turisvaltuusti ei pääse paikalle tänään, sillä hän johtaa päivän poliittista kokousta ja hän mainitsi vain 227 tarkistusta minulle, eikä 228, mutta se ei nyt liene tärkein asia. Hän halusi, että mainitsen EPPn osalta no, tärkeimmät asiat, eh, eli pidettiin tuotettu budjetti ja että toiseksi edistämme tuon mietinnön myötä standardien yhteentoimivuutta ja että kolmanneksi onnistetaan, että hallinnointi johtaminen on riippumatonta ja avointa Neljänneksi, että jäsenvaltioiden yhtiöiden määrän lisääminen on hyvä asia. Ja lopuksi tykyn prosentin pysyvän rakennusyhteisöjen edistäminen on hyvin tärkeää. Sen takia toivoo, että saadaan tähän laaja enemmistö. Kiitos. Thank you. And then for SND we have uh, Virginie Rosière, please. Merci Annelise. Euh, ben, moi aussi, hein, je vais m'associer aux félicitations et aux remerciements euh, pour euh, le travail effectué euh, pour euh, commencer les discussions. Kiitos. Minä haluan myös kiittää tästä. Tässä on, me olemme tyytyväisiä tästä. Meillä on muutamia erilaisuuksia kuitenkin näkemyksen suhteen. Tämä strateginen ulottuvuus tästä puolustusteollisuudesta toiminnasta, parempi räätälöityä yhteistyö ja integroitu sisämarkkinat. Kyberturvallisuus on hyvä ottaa myös tähän ohjelman mukaan. Standardit ja yhteentoimivuus on hyvä huomioida. PK-yritykset tämän ohjelman suhteen niin olisi syytä ottaa huomioon. Mielestämme tärkeää on huomioida, että puolustusteollisuus perustuu myös inhimilliseen pääoman koulutusosaamisen kehittäminen on tärkeää. Tämän on oltava yksi prioriteeteistamme. Sitten tietysti kiistanalainen kohta, nimittäin talousarvio. Mikäli olemme yhtä mieltä, että kyseessä on tärkeä ohjelma, niin tämän ohjelman on saatava erityinen rahoitus. Ja ei voida tyytyä siihen, mitä, useis, mitä usein tehdään, että yhtenä päivänä kirjataan yksi prioriteetti ja sitten seuraavan päivänä on jo uusi prioriteetti ja otetaan sitten nämä varat, vanhat varat käyttöön. Tässä tarvitaan uutta rahaa rahoitukseen omakuori ja tämä budjetti ei voi vähentää muita ohjelmia, jotka ovat tärkeitä, kuten vaikkapa Galileo tai ö, muut ohjelmat. Lisäksi on löydettävä kompromissi koskien tukikelpoisuutta. siten, että katsotaan mitkä monta yritystä ja mistä maista ovat tukikelpoisia neljä. Tässä on tiettyjä lukuja mainittu, mutta niistä on keskusteltava vielä varjosittelijöiden kokouksessa. Mitkä ovat vientiehdot tuetulle niille tuotteille, jotka on tuotettu tuen avulla ja mitkä tuotantoolosuhteet, koska tässä halutaan lisätä Euroopan riippumattomuutta, strategista riippumattomuutta, niin kyllä tässä tulisi nämä tuotteet valmistaa Euroopan unionin maaperällä. Ja sitten vienti, vientiin liittyy myös nämä teollistekijänoikeudet, mikä rooli on tässä yhtälössä Euroopan unionin toimielimillä, koska tässä nämä ovat kuitenkin rahoittajina. Ja odotan innolla ne odotan erittäin rakentavia keskusteluja esittelijän varjo esittelyiden kanssa. Kiitos paljon. Ja Selima Alden puolesta. Thank you, Madam Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja kiitoksia tästä oikein hyvin valmistellusta lausunnosta. Siitä tulee kyllä hyvä pohja keskustelulle. Mennäänpä suoraan asiaan. Mm, meidän mielestämme tässä on muutama keskeinen seikka, joita ei tule unohtaa. Artikla 7, jossa komissio haluaa varmistaa sen, että ähm, yrittäjät tai yritykset, jotka hyötyvät tuista, niihin kohdistuu valvontaa kansallisella tasolla erityisesti jos 50 prosenttia niistä on valtionomistuksessa, mutta tämä jättäisi ulkopuolelle aika monta esimerkiksi ruotsalaista toimijaa ja tiedän, että monissa muissakin maissa olisi aivan vastaavalla tavalla ja siksi katsonkin, että meidän tulisi vaatia sitä, että tästä täytyy sopia unionin tasolla ja että hallintorakenne on samoin hyväksytettävä unionin tasolla. Näin voidaan varmistaa se, että vain eurooppalaiset tahot voisivat hyötyä rahoituksesta ja että liian moni puolustusteollisuuden toimija ei jäisi ulkopuolelle. Sitten katson kollego, monien muiden kollegojen tavoin, että rahastossa tulisi hyödyttää sellaisia hankkeita, joissa on vähintäänkin kaksi toimia mukana. En, minä nyt tässä olen lyömässä lukkoon kuinka monta, mutta katson, että kaksi ehkä rajoittaa yhteistyötä hiukan liikaa, mutta sitten taas liian monta vaatimuksena myös tekisi asioista liian vaikeita. Ehkäpä kolme kolmissa eri jäsenvaltiossa toimivaa tahoa voisi olla hyvä kompromissi. Viimeinen seikkani liittyy PK-yrityksiin. Tästähän jotkut kollegat valmistelijan tavoin ovat tehneet tarkistuksia. Meidän täytyy huolehtia siitä, että PK-yritysten osuus puolustusrahaston edunsaajista on suhteellisen korkea. Eli PK-yritykset täytyisi saada mukaan, kun tarkastellaan jo tulevaisuuden hankkeita ja ehdotuksia, joita otetaan mukaan. Eli mielestäni tässä voitaisiin rohkaista komissiota takautuvasti eh, tarkastelemaan eh, tilannetta tämän rahaston suhteen ennen kuin käynnistetään seuraava vaihe ja tarkastella pk-yritysten osuutta. Jos se on eh, pienempi kuin odotukset olivat, niin sitten pitäisi asiaa tehdä, saada aikaan korjaus. En ole ihan varma siitä, mikä lopputulos on, mutta saattaisi olla niin, että pk-yritysten osuus on kovin alhainen ja se ei ole ollenkaan toivottava tilanne. Eli tällainen takautuva tarkastelu ja sitten muutosten toteuttaminen voisi olla ihan tarpeellista. Mutta varjoesittelijöiden kokouksissa varmasti palaamme kaikkiin näihin asioihin. Kiitos paljon. Kiitos paljon ja seuraavaksi vihreiden edustaja. Mikrofoni, kiitos. Can you put on the microphone, please? No, it's okay, yeah. Sorry. Kuuluuko nyt, niin menen suoraan meidän tarkistuksiimme vihreiltä. Eli pääasiat olen keskittynyt tässä jätettyihin tarkistuksiin. Ensinnäkin julkisten hankintojen direktiivi, joka hyväksyttiin yhdeksän vuotta sitten. No sen piti parantaa sitä, miten puolustusmarkkinat toimivat, mutta se ei ole päässyt tavoitteisen edelleenkin on säästöjä, joita voitaisiin tehdä tai saavuttaa tässäkin hankkeessa. Minusta tehokas täytäntöpano hankintadirektiiviltä jäsenvaltiossa on tarpeen. Se nimittäin vaikuttaa siihen, että saavutettaisiin integroituneet avoimet kilpailukykyiset eurooppalaiset puolustuksen hankintamarkkinat, joten tehokkuutta voidaan parantaa parantamalla yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä myös, mutta myös tällä tasolla on tärkeää ottaa esille näitä avoimuuskysymyksiä. Tarkistuksessa 80 tai 80 olen huomattanut, että teknologia, jota tämä ohjelma tukee, no, sitä pitäisi viedä vain NATOon ja ystävällisalueisiin maihin, jotka täyttävät kaikkia sopimuksen säännöksiä. Tämän lisäksi tarkistuksessa numero 99 puhutaan siitä, että no ohjelma ei sijaitse muualla kuin jäsenvaltojen alueella, mutta siihen ei pitäisi kohdistaa valvontaa komission toimesta. Lopuksi meidän ryhmämme tärkein kysymys liittyy budjetointiin. Vastustamme sitä, että EU käyttää enemmän rahaa asealalla. Tämä sektori käyttää, tai siis vie jo 200 miljardia euroa vuosittain. Me emme usko, että tai fokuksen pitäisi pikemminkin olla siinä, että on tehokkuutta, kun käytetään näitä nykyrahoja asealalla. Sen takia olen jättänyt useita tarkistuksia, jotka muokkaavat tätä erityisohjelmaa toisenlaiseen suuntaan, että mennään yhteistyöohjelmiin jäsenvaltion välillä ja että yritykset toimivat komission alaisuudessa tuossa hengessä. Hyvin kokeneena teollisuuspolitiikan alan toimijana Euroopan komission pitäisi varmistaa se, että puolustusalan rakenteellisiin ongelmiin puututaan tehokkaalla eurooppalaisella yhteistyöllä, joten kansallisia rahastoja on kyllä tarpeeksi käytössä ja käytettävissä tutkimuksen ja kehitykseen. Joten komission säästöt voisivat 20-100 miljardia euroa. eu budjetti budjettiin miten sikkaa näin ollen hallinnolliset kulut, jotka liittyvät siihen, että se tukee näitä ohjelmia tätä yhteistyömekanismia. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa? Mikäli näin ei ole, minä haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä Kiitos tarkistuksista. Ja kuten sanoin, varjoesittelijöiden kokous järjestetään ensi viikolla Strasburgissa ja äänestämme lausunnosta ensi valiokunnan kokouksessa tammikuussa. Näillä puheilla voimme sulkea tämän esityslistan kohdan käsittelemisen. Rosatun ei näy olevan vieläkään paikalla. hänkö on matkalla. Sitten odotamme. Sitten odotamme hetken, jotta saamme häneltä tilannekatsauksen hänen kolmikantaneuvotteluun. Okay, and we have uh, the rapporteur on the, the geoblocking file here. Sitten maarajoitus. Asian esittelijä voi kertoa meille nyt kolmikantaneuvottelujen etenemisestä. Rosa, ole hyvä. <laughs> Good afternoon. Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää. Tulen aika suoraan lentokentältä. Eli nyt sitten vihdoin äänestetään vaikeiden neuvottelujen jälkeen on saatu aikaan neuvoston kanssa väliaikainen sopimus niin ja komission kanssa myös neljännen kolmikantaneuvottelun jälkeen, kun tästä asetuksesta on neuvoteltu. Ja täytyy muistaa, että kyse on syrjinnästä, syrjinnästä, joka liittyy kansalaisuuteen, asuinpaikkaan tai siirtymiseen sisämarkkinoilla – Viime keskiviikkona Koreper sopi asiasta ja minä vahvasti suosittelen, että me IMKO-valiokunnassa hyväksymme asian niin kuin Koreperkin. Ja haluan kiittää varjoesittelijöitä, heidän avustajiaan, IMKON virkamiehiä, sihteeristöä ja muita yksiköitä, jotka ovat kovasti tehneet työtä puolentoista vuoden ajan, jotta sopimus saadaan aikaan. Kiitän teitä kaikkia panoksestanne. Meillä on ollut hyvin kunnianhimoinen lähestymistapa, jota parlamentti on puolustanut koko neuvottelujen ajan. Emmehän me kaikkea saaneet, mitä halusimme, mutta sitähän se kompromissi tarkoittaa. Ja kiitos tästä kompromissista. Ei, sisämarkkinat ei ole vielä valmis. Paljon on tehtävää, mutta tämä asetus on merkittävä askel eteenpäin. Ja tämän ansiosta voimme olla tyytyväisiä lopputulokseen, josta äänestetään tänään. Pääseikat, jotka nyt, joista nyt on sovittu lyhyesti. Artikla 20 palveludirektiivissä nimittäin syrjinnän kieltäminen määrittelee tietyt tilanteet, joissa maarajoitteet ja syrjintä eivät ole sallittuja. Muun muassa kaikki tavara ja palvelukauppa sisältää en sellaiset digitaaliset palvelut, joita teolliset tekijänoikeudet eivät suojele. Näissä tapauksissa ei ole luvallista uudelleen ohjata kuluttajia ilman heidän lupaansa eikä saa ottaa huomioon kansalaisuutta, asuinpaikkaa tai toimipaikkaa kun puhutaan eh, vaikkapa siitä, mistä maasta eh, luottokortti, missä maassa luottokortti on eh, myönnetty, sitä ei enää saa pitää rajoitteena. Samoin audiovisuaaliset palvelut, kuljetuspalvelut alistetaan nopealle menettelylle ja kaikki maarajoitteet on poistettava kahden vuoden sisällä asetuksen voimaan astumisesta. Euroopan parlamentti virallisessa lehdessä tulee julkaisemaan äh, julkilausuman, jossa pyydetään komissiota äh, analysoimaan kansalaisten äh, maarajoituksia muilla aloilla – ja haluaisinkin lämpimästi kiittää Roberto Viola ja Werner Stenkiä, jotka ovat tällä paikalla komission edustajina. He ovat tehneet kanssamme aivan erinomaista yhteistyötä. Jatkossa ei enää voi tehdä kaupallisia sopimuksia, jotka velvoittavat syrjintään eli maarajoitusten käyttämiseen perustuen asuinpaikkaan tai kansalaisuuteen. Olemassa olevat sopimukset voivat pysyä voimassa korkeintaan kahden vuoden ajan ja asetus tulee voimaan 2018 lopussa yhdeksän kuukautta voimanastumisen jälkeen ja tämäkin on nopea käsittely. Ja nyt tässä lopussa vielä korostaisin, että että asetus ei hyödytä yksinomaan kuluttajia. Tämä on hieno uutinen myös palveluntarjoajille, tuotteiden tarjoajille. Yhdessä yksillä markkinoillahan tässä toimitaan. Nyt olemme tehneet tilanteen huomattavasti selkeämmäksi ja kaupalle tarjoajien mm, Velvoitteet tehdään huomattavasti eh, selvemmäksi. Hyvin usein on korostettu sitä, että tuotteita halutaan myydä tai palveluja halutaan myydä mm, rajojen yli, mutta halutaan samalla varmistaa, ettei rikota lakia. Tämän asetuksen ansiosta eh, kauppaa voi käydä eh, rajan, rajojen yli ja samalla nukkua yönsä rauhassa. Sääntöjä ei rikota. Eli vielä kerran kiitokset. Kiitos ja kiitokset myös puheenjohtajavaltio Virolle. Pieni on kaunista. Haluan myös kiittää Viron edustajia, jotka ovat paikalla tänään. Ja välittäkää kiitoksemme myös suurlähettiläs Kulille. Yhteistyö on ollut mainiota ja kiitän puheenjohtajavaltiota. On hienoa, että ensi vuonna voimme sitten nämä hyvät uutiset välittää kuluttajille Euroopan unionissa niin, että eh, unionin kansalaiset voivat eh, netistä ostaa eh, ilman maarajoitteita. Tästähän tulee hieno joululahja kaikille sitten ensi vuonna. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, uh, Roja, for... Kiitos Rosa päivityksestä ja onnittelut vielä kerran. Kiitos aivan kaikille, jotka työskentelivät asian parissa. Nyt voimme siirtyä välittömästi äänestykseen. Ja kuten sanottiin, ensimmäinen koskee eurooppalaista strategiaa älykään yhteistyön liikennejärjestelmistä. Van Miltenburg on esittelijä. Ja mikäli kaikki ovat valmiina, kaikki näyttävät olevan valmiina. Voimme aloittaa kompromissista yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas. Tarkistetaan. Tarkistus 19. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme lausunnosta tarkistettuna kokonaisuudessaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 ääntä puolesta, yksi ääni vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Onnittelut Van Borhelle Seuraavaksi suhteellisuustestejä ja niin kuin hyväksytään uusi Uudet ammatilliset asetukset, Anders Schwab esittelijänä, tarkistus 54 ja 5, jotka ovat samoja puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 53 on vedetty pois. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 2 puolesta vastaan tarkistetaan sähköisesti. Kompromissi 2 tarkistetaan. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 3, joka äänestetään yhdessä 15 kompromissin kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme. 33 puolesta yhdessä tarkistuksen 10 kanssa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 yhdessä kompromissi 20 kanssa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 6 yhdessä kompromissi 22, 23 ja 24 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8, 22 sivulla ei. Emme äänestä koska kompromissi 2 hyväksyttiin. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 yhdessä kompromissi 33 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 yhdessä kompromissi 34 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kompromissi 11 yhdessä kompromissi 35 kanssa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Kompromissi 12 ei äänestetä. Seuraavaksi tarkistus 61 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 62 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 30. Siitä ei tarvitse äänestää. Seuraavaksi sivu 35 tarkistus 113, suullinen tarkistus. Oletko kaikki löytäneet tämän? Kyllä ei. Sivu 35, tarkistus 113, suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 21 sivu 41. Löysivätkö kaikki tarkistuksen 21? Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Envi 11 puolesta vastaan Tarkistetaan. Tarkistetaan Envi 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi mietintö tarkistettuna ja äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy hyväksytty, 33 ääntä puolesta, kolme ääntä vastaan. Onnittelut esittelijälle. Ja seuraavaksi meidän on äänestettävä toimielinten välisistä neuvotteluista ja mandaatista. Ryhtyä niihin äänestys alkaa. Äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 ääntä puolesta, kolme vastaan. Onnittelut esittelijä Schwabille. Seuraavaksi Andres, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, puhun lyhyesti. Sanoisin vain kiitos kaikille, jotka ovat tietysti sihteeristölle, joka teki erinomaista työtä tässä asiassa, mutta myös kaikille varustelijoille, jotka ovat ottaneet ohjelma on hyvä tietää eteenpäin, vaikka olikin eri kantoja tietyissä asioissa, joten pyritään samat hyvän päätöksen. Kiitos. Thank you very much and congratulations. Uh, Kiitos ja onnittelut. Seuraavaksi voimme äänestää ilmoitusmenettelystä liittyen palveluihin. Gutierrez Prieto on esittelijä. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1. Kompromissi 7.8.11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 11 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Tarkistus 124 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus. Joko haluaa tarkistaa? Tarkistetaan 124. Mielestäni tulos oli selvä. Hylätty 125 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 168. Se äänestetään yhdessä tarkistuksen 77 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 179 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Anteeksi. Anteeksi. Ensin on äänestettävä artiklasta 4. Unohdimme äänestää artiklasta 4. Ovatko kaikki löytäneet artiklan 4? alkuperäinen komission ehdotuksen artikla. Ovatko kaikki löytäneet tämän? Se on hieman ennen 179 tarkistusta. Löytyykö se? Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrymme tarkistukseen 179 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 179 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 180 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulenpa, että sama enemmistö. Ja se raukeaa, koska 179 hyväksyttiin, joten siitä ei tarvitse äänestää. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä kompromissiin kaksi yhdessä kompromissin 12 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kolme, joka äänestetään yhdessä kompromissin 13 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi neljä, joka äänestetään yhdessä kompromissi 15 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 5 ja 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 235 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 238 puolesta. Äänestään 120 kanssa puolesta vastaan tyhjä hylättyy. Seuraavaksi 239 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 240 yhdessä 2, 121 kanssa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistetaan 240. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistetaan tarkistus 241-22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi te haluatte tarkistaa. No tarkistakaamme 241-242. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 20 29 28-29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 30 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Selväksi tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus We go to compromise 14 indeed. Kompromissi 14. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja seuraavaksi 120 sitä emme äänestä. Joten nyt lopullinen äänestys mietintöluonnoksesta sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 ääntä puolesta, 7 ääntä vastaan. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt on äänestettävä mandaatista aloittaa toimielinten väliset neuvottelut. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty samalla enemmistöllä. Onnittelut. Haluaisitko puheenvuoron? Ole hyvä. También muy brevemente para... Kiitos ihan lyhyesti. Minäkin haluan esittää kiitokseni omalle tiimilleni ensinnäkin mm, tehdystä työstä koko demariryhmälle ja tietenkin kaikille varjoesittelijöille. Neuvottelut olivat aika hankalat, koska lähdimme asiaa lähestymään hyvin eri kannoilta, mutta kyllähän me sitten löysimme yhteisen sävelen ja nyt meillä on vahva parlamentin kanta neuvottelumandaattina kolmikantaneuvotteluihin ja näin voimme sitten lähteä komissioehdotusta muuttamaan. Kiitos tuestanne. So congratulations once again. Onnittelut vielä kerran tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä seuraavan äänestykseen. Marajoitukset, kuten Rosa Tunjo ilmoittikin, eli tehdään tämä heti koneäänestys. Two more. Kaksi lisää, eikö? Selvästi äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta, neljä vastaan. Onnittelut, Rosa. May I just, just... Saanko vaan äh, esittää vielä kiitokseni siitä, että tämä sujui näin mainiosti. Kiitos. Ja nyt äh, meidän kompromissimme on realistinen. Kiitos paljon. Rosa, and that... Kiitos Rosa. Eli nyt sitten voidaan siirtyä viimeiseen äänestykseen tänään. Ja direktiivin 2536 EU toimivan ammattipalvelujen sääntelyn sen uudistamistarpeen osalta, eli Nikola Dantti on tässä esittelijä. Ensin kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten mennään kompromissiin 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7 kompromissi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty Tarkistus 42. Kohta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa tarkistus 42. Close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85. 86 Miksi 85? 85, yeah, so 85. 85 kyllä. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 86. We close the vote. It is Äänestys päättyy hylätty. Eli kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolestoista vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 16. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten siirrymme loppuäänestykseen. Koneäänestyksenä toimitetaan. One more? No, we close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä 32 puolesta, kaksi vastaan ja kaksi tyhjää onnittelut. Esittelee Nikola, ole hyvä. Grazie Presidente, vorrei ringraziare tutti. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä luonnollisesti, samoin kaikkia työntekijöitä. Tämä on ollut hyvin tärkeä työ. Paljon on saatu nyt aikaan ja tietenkin myös valiokunnan sihteeristölle lämpimät kiitokset. Tämä loppuäänestys osoitti suuren enemmistön. Kiitos paljon. So, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti kaikki siitä, että olette olleet paikalla. Kiitos myös tulkeille. Nähdään taas tässä kokoonpanossa ensi vuonna. Anteeksi. Pyydän huomiota ne ryhmän koordinaattorit. Voitaisiinko aloittaa koordinaattorin kokous vai haluatteko odottaa, sillä näin EPP, SDN, ALDEN, näin Guen, näin ECRn edustajan, Julia Redavain, niin onko vihreiden tiimistä ketään, joka voi ottaa yhteyttä, hän yrittää selvää. Eli odotellaan vastausta Julia Redalta, että voiko hän tulla aloittamaan koordinaattorin kokouksen saman tien.